ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen muuttamisesta. Meillä on muutama puhuja, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Arthuis ensimmäisenä budjettivaliokunnan puheenjohtaja kolme minuuttia. Ah, no, no, but this is not this. Question of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Pardon Cette demande de procédure d'urgence. Niin kiireellinen asia. En ymmärrä tässä muutamaa asiaa. Kolmen viikon ajan tämän kolmen viikon neuvottelujakson ajan, kun ensi vuoden budjetista on neuvoteltu ja tämän vuoden taannehtivasta budjetista on neuvoteltu neuvosto on ollut aivan jumissa tämän kysymyksen suhteen. He eivät ole halunneet ottaa kantaa tuossa sovittelumenettelyssä tähän ja näissä oloissa tuo neuvottelujakso ja sovittelujakso päättyi ja se oli minusta aivan kokonaan neuvoston vika. Toinen kohta, jota en ymmärrä tämän operaation kohdalla komissio halusi 480 miljoonaa lisärahaa tiettyihin veroihin ja muihin, ei vain näihin nyt maksamatta oleviin laskuihin, vaan niin, että tämä raha tulisi jäsenmailta Euroopan unionille. Minä haluaisin todeta, että tässä asiassa, tällaisessa taannehtivuudessa ja kiireellisyydessä pitää valita. Tässä on nyt valittu tämä taannehtiva toiminta. Tässä ei ole mitään kiireellisyyttä, joten siksi en oikein ymmärrä, mistä tässä on kyse. Ja nämä halusin jakaa kollegoiden kanssa. Thank you. We now have two... Kiitos. Meillä on kaksi esittelijää tästä mietinnöstä. Kollegat, pahoittelen, en nähnyt. Teilläkin on työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Oh. Go ahead. Kiitos, rouva puhemies. Tähän liittyy nyt yksi ongelma. Edustajat eivät nimittäin pääse rakennukseen, koska ulkopuolella on aivan valtava ruuhka. Ja monet ovat eh, jättäneet tulematta koska Paavi tulee vierailulle, niin liikenne todellakin tökkii ja kaikki eivät ole paikalla. Kiitoksia tästä. Täällä on kuitenkin tarpeeksi kollegoita paikalla ja monia saapuu parhaillaan, mutta ymmärrän. Tarabella, onko teillä työristyspuheenvuoro? Mikro. Yes. Madame la Présidente, c'est pour vous... Niin, minä halusin tässä vakuuttaa, että sosialistit ja demokraatit ovat täällä ihan alussa paikalla ja me äänestämme aivan yhtenä blokkina. Tästä halusin kertoa teille, rouva puhemies. Thank you for your reassurance. Kiitoksia näistä vakuutteluista. Jatkamme edelleen samasta aiheesta, hyvät kollegat. Meillä on kaksi esittelijää, jotka puhuvat tästä. Ensin äh, Dupré, kaksi ja puoli minuuttia. Euh, Madame la Présidente, chers collègues. Rouva puhemies, hyvät kollegat, tässä vaaditaan nyt kiireellistä menettelyä tiettyjä jäsenvaltioita koskevissa maksuasioissa. Heille tulisi maksuun ensimmäinen joulukuuta maksettavaksi näitä maksuja sääntöjen mukaan, jotka he, joita he itse ovat olleet hyväksymässä. Tämä koskee tiettyjä jäsenvaltioita, ei suinkaan kaikkia. No nyt kiireellisyysasia on se, että ensi vuoden budjetista äänestettäisiin myös siihen liittyvästä asiasta ja siitä on päätetty päätettävä nyt hyvin kiireellisesti ja tämä koskee taannehtivasti myös tämän vuoden budjettia ja se on välttämätöntä, jotta pystymme vakauttamaan, korostan tätä, vakauttamaan tilannetta ja saamaan näitä maksamatta jääneitä maksuja tältä vuodelta. Tämä on kiireellinen asia ja tämä on tärkeä siksi, että haluamme pystyä välttämään myös tulevaisuudessa tämänkaltaiset ongelmat ja haluamme välttää myös sen, että maksusitoumuksiin tulisi tulevaisuudessa jonkinlaista suurta pudotusta, kun näitä maksuja jää maksamatta. Neuvosto vaati tällaista kiireellistä menettelyä, kiireellistä äänestystä. Siellä tässä asiassa on ollut suurta, suurta sisäistä Äh, erimielisyyttä, mutta jäsenvaltioiden on kunnioitettava sitoumuksiaan. Kiitos. Nyt toisena esittelijänä olkaa hyvä puolitoista minuuttia. My short supplement to the previous statement. Niin täydentäisin edellistä puheenvuoroa ja kertoisin hieman taustasta ö, tälle ehdotukselle. Tässä pitäisi nyt puuttua nykyisessä budjetissa olevien maksujen viivästyksiin, jotta unioni voi täyttää lailliset velvollisuutensa. Mitä tulee omien, omiin varoihin, niin jäsenvaltiot ovat itse yksimielisesti päättäneet tästä. Ja nyt sitten jotkut ovat maksaneet liikaa ja jotkut jäsenvaltiot liian vähän, mutta tähän mennessä kaikki jäsenvaltiot ovat olleet valmiita toteuttamaan velvollisuutensa. Ja nyt sitten pyydämme tällaista poikkeusta muutaman maan hyväksi. Joustavuutta pyydämme, että tämä prosessi, tämä prosessi ei ikinä ollut joustava. Me olemme valmiita tekemään tähän, mutta emme halua kiireellistä menettelyä. Haluamme tarpeeksi aikaa ja haluamme kokonaisratkaisun tähän ongelmaan, sillä, sillä ja alueilla ja yrityksillä on jäänyt, heillä on jäänyt maksuja saamatta ja meidän pitää kunnioittaa velvollisuuksiamme, muuten instituutin maine on vaarassa. Kiitos kollegat. Nyt olemme kuulleet esittelijän ja budjettivaliokunnan näkemykset. Haluaako joku puoltaa tätä neuvoston toivetta? I don't see anyone indicating... Kukaan ei näytä haluavan käyttää puheenvuoroa. Jos näin on, sitten äänestämme tästä, ketkä puhuvat puolesta. Vastaan. Tyhjää. Parlamentti on hylännyt tämän. Kiitos. Seuraava kohta esityslistalla, hyvät kollegat. No niin, pyytäisin, hyvät kollegat, keskustelu täällä jatkuu, joten jos poistutte, poistukaa mielellään hiljaisesti ja kunnioittakaa sitä keskustelua, joka nyt tässä jatkuu. Eurooppa 2020 strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Hyvät kollegat, Keskustelu alkaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Julisek. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Yes, you have the floor. I